sen pöytäskirjan on hyväksytty, ovat nyt saatavilla. Jos kukaan ei halua käyttää puheenvuoron näissä asioista, niin siirrymme sitten, kanssa, että ne on hyväksytty. Siis eilisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja nyt sitten ensimmäinen aihe esillä tänään iltapäivällä on erittäin tärkeä aihe,